Pan przewodniczący! Puhemies. E, otwieram posiedzenie. No niin, avataanpa sitten istunto. Ensimmäinen esityslistan kohta on keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Meillä on